Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta päivää kaikille. Voimme aloittaa kokouksemme. Meillä on ensimmäisenä täällä komission jäsen Maire Keegan Quinn. Hän on vastuussa tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä. Kyseessä on jäsenelty vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja komission välillä. Olemme kovin kiitollisia komission jäsenelle, että hän täällä on tänään läsnä. Tällainen keskustelu kestää nyt tunnin. Ja totta kai ensin puheenvuoron saa 15 minuutiksi komission jäsen, sen jälkeen saavat suun vuoron koordinaattorit, kullekin kolme minuuttia, sen jälkeen kollegat ja, ja pyydän, että pitäydytte kahteen minuuttiin puheenvuorossanne. No niin, pitämättä puhetta. Anna puheenvuoron komission jäsenelle. Tässä odoteltiin muutama minuutti, että saatiin vähän enemmän kollegoja näs paikalla, mutta ei, hänne tulee. Nyt on aika vähän väkiä paikalla, mutta tota, kaikkein vahvimmin asioihin sitoutuneet kuitenkin ovat paikalla, eli komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, President Sartori, honourable members, uh, for giving me the opportunity to meet you today in the context of this structured uh, dialogue. As we all know, Europe's economic recovery and its long-term prosperity depend on our ability to innovate,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 No, no. Mutta joku sanoi, että ei tulkkaus tule kunnolla. Ehkä voisitte siirtyä. Ja sitten voidaan jatkaa.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 ja tämä tarkoittaa sitä, että me keskitymme talouden eh, kilpailukykyyn ja jotta me saamme innovoivia yrittäjiä. Tämä tarkoittaa sitä, että me eh, kehitämme tuottavaa, tuntavia investointeja ja jotta pk-yritykset saavat aikaan vakautta, vaurautta, meidän täytyy tukea tutkimusta ja innovaatiota ja meillä täytyy julkisella sektorilla löytää innovoinnin tietä ja esikaupallisia julkisia hankintoja innovaation positiivinen vaikutus kasvuun ja työpaikkoihin, se tulee olemaan avaintekijä menestykseemme vuoteen 2020 mennessä. Tämänhetkinen kriisi on osoittanut tämän jälleen kerran. Jäsenvaltiot, jotka investoivat enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, ne ovat selviytyneet talouskriisistä paremmin. Ja tästä syystä me, meillä on Horizon 2020 ohjelma, jolla me yritämme saada tutkimusta ja innovaatiota kehitettyä eurooppalaisella tasolla. Meidän täytyy varmistaa se, että Eurooppa pysyy ensisijaisena investointikohteena sijoittajien keskuudessa. Tämä on tärkeä osuus meidän strategiaamme talouselvytyksessä ja jos me haluamme pysyä kilpailukykyisenä myöskin tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on saatava julkisia investointeja tutkimukseen ja kehitykseen ja meidän on saatava myöskin kasvua edistäviä politiikan uudistuksia EUn ja kansallisella tasolla meidän olisi var- vakuutettava investoijat siitä, että Euroopan investointi on nyt oikea vaihtoehto monivuotisilla rahoituskehyksillä ja Horizon 2020 budjetilla me voimme lähettää selkeän vahvan viestin siitä, että me haluamme pysyä asioiden tasalla tutkimuksessa ja innovaatiossa. Jos me emme tätä merkkiä lähetä, silloin me menetämme investoijien luottamuksen ja ne työpaikat, joita me niin kovasti kaipaamme siitä huolimatta, eh, että sovittiin tietystä summista helmikuussa valtionpäämiesten keskuudessa ja nämä tasot eivät ole riittävällä tasolla, kuitenkin tämä poliittinen sopimus voi toimia katalystinä on kannustavaa, että johtopäätöksissä, huippukokouksen johtopäätöksissä painotettiin Horizon 2020 tärkeyttä. Siellä sanotaan, että me tarvitsemme älykästä inklusiivista kasvua, josta saadaan EUlle lisäarvoa. Siellä sanotaan myös, että jos otetaan huomioon se tapa, jolla nämä investoinnit vaikuttavat Eurooppa 2020-strategiaan, Horizon 2020-rahoitus ja Erasmus-rahoitus, se, siitä saadaan todellista kasvua aikaan, jos sitten nä, tätä kasvua verrataan vuoden 2013 tasoon. Jos me saamme sopimuksen aikaiseksi, kyseeseen tulisi noin 70 miljardia seuraavalle seitsemälle vuodelle. Tämä on 25 prosenttia enemmän kuin tämänhetkisissä rahoituskehityksissä, mutta tämä on kuitenkin paljon vähemmän kuin se 80 miljardia, jota Euroopan unionin komissio ehdotti, ja paljon alhaisempi summa kuin se 100 miljardia euroa, jota Euroopan parlamentti vaati. Me tulemme tarkastelemaan, mitä tällainen summa merkitsisi horisontti 2020, mutta meidän täytyy myöskin kunnioittaa parlamentin oikeutta sanoa mielipiteensä tässä hyväksyntämenettelyssä. Ja viime viikon Strasbourgin päätöslauselma lähetti vahvan viestin, kuten myöskin ne ohjeviivat, joilla vuoden 2014 vuosibudjettia hallinnoidaan. Tällainen epävarmuus ei ole sidosryhmien kannalta hyvä, ja jos tänä vuonna ei budjettisopimusta saada aikaiseksi, niin silloin me emme eh, saa mitään aikaiseksi vuonna 2014 tai jos ilmaisen tämän toisin, silloin me joudumme leikkauksia tekemään noin 10 prosentin verran. Jos me otamme huomioon sen, kuinka tärkeä EU-rahoitus on monille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille koko mantereella, tällä saattaisi olla hyvin vakava vaikutus järjestelmälle ja me laskemme meppien varaan sen suhteen, että tällaista tilannetta ei pääse syntymään. Tiedän, että toimielinten väliset neuvottelut sujuvat hyvin. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Sartoria ja esittelijöitä tästä. Viimeisimmässä trilogissa 5. maaliskuuta päästiin eteenpäin hyvinkin useassa asiassa puiteohjelman suhteen ja olen kyllä tietoinen siitä, että meidän täytyy vielä työstää synergioita äh, rakennerahastoihin, äh, strategiset tiedepaneelit, äh, pk-yritysväline, innovaation pikatie, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja julkisen sektorin kumppanuudet. Olen luottavainen sen suhteen, että kaikista näistä asioista päästään yhteisymmärrykseen. Haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että on aivan pakko saada aikaan todellisia yksinkertaistuksia. Yksinkertaistuksia uudistukset ovat rakennettu sisään horisontti 2020 ja se löytyy myöskin tämän ohjelman osallistumis- ja levittämissäännöistä. Jos me teemme EUn tutkimuksesta yksinkertaisempaa ja johdonmukaisempaa, silloin horisontti 2020 palvelee paremmin myöskin pk-yrityksiä ja on paremmin uusien osallistujien saatavilla. Jos meillä on yksi yksittäinen sääntökehys esimerkiksi kelpoisuudesta, kirjanpidosta, raportoinnista, näitä sääntöjä tulisi soveltaa kaikkialle. Mutta kuitenkin täytyy pitää kiinni tietystä jouttavuudesta esimerkiksi JTIin, JTIin kaltaisissa hankkeissa jotta voisimme hieman keventää hallinnollista taakkaa edunsaajien kannalta ja jotta ohjelma olisi houkuttelevampi, meidän olisi saatava aikaan mahdollisimman yksinkertainen kustannusten palautusjärjestelmä meidän tulisi käyttää enemmän esimerkiksi könttäsummia ja kiinteitä maksuja. Komission lähestymistapa, jonka mukaan olisi yksi projekti, yksi rahoituksen lähde ja yksi könttäsumma, tämä on kulmakivi yksinkertaistamisprosessissa. Esimerkiksi 100 kautta 20 järjestelmä, sitä on käytetty FP7 Euroopan tutkimusneuvostossa sen Ideat-ohjelmassa ja siitä sidosryhmät ovat antaneet kovasti kiitosta, pääasiassa yliopistot ja tutkimuslaitokset. Tämä ehdotus saa tukea myöskin teollisuudelta. Sen osallistuminen horisontti 2020, sen tulisi olla suurempaa, jos me haluamme aikaan saada innovaatiota. On selvää, että edunsaajilla on paljonkin voitettavaa yksinkertaistamisessa, koska silloin hallinnollinen taakka ja oikeus, hallinnollinen taakka kevenisi ja oikeusvarmuus parantisi. Tätä myöskin tilintarkastustuomioistuin on painottanut silloin, kun se antoi lausuntonsa osallistumissäännöistä. Tiedän, että ette ole vielä ryhtyneet keskustelemaan trilogissa rahoitusmalleista, mutta olen varma, että nämä eri ulottuvuudet otetaan huomioon, kun neuvottelut käynnistetään ensi kuussa. Haluaisin vakuuttaa teille, että komissio on täysin sitoutunut tekemään edelleen yhteistyötä Euroopan parlamentin ja puheenjohtajamaan kanssa, jotta päästäisiin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä ja jotta horisontti 2020 paketti saataisiin ajoissa hyväksyttyä. Sitten muut suunnitteilla olevat aloitteet voin kertoa teille, että tutkimus- ja innovaatioaloitteet, joista komission työohjelmassa vuodelle 2012 puhutaan, ne saatiin päätökseen ajoissa. Ainoa poikkeus on tiedonanto innovaatiounionin tilasta vuonna 2012, mutta palaan tähän myöhemmin. Euroopan tutkimusalue hyväksyttiin heinäkuussa suunnitelmien mukaan ja tällä hetkellä sitä täytäntöön pannaan. Olen iloinen voidessani sanoa, että parhaillaan me valmistelemme lainsäädäntöehdotuksia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille ja julkisen sektorin kumppanuuksille. Tämä mainittiin työohjelmassamme vuodelle 2013 ja todennäköisesti nämä tullaan hyväksymään aikaisemmin kuin oli suunniteltu ja täten toimielinten väliset neuvottelut helpottavat ja tämä saataisiin ehkä hyväksyttyä ennen Eurooppa-vaaleja. Molemmilla lainsäädäntöehdotuksilla on yhteinen päämäärä kumppanuus, horisontti 2020, kumppanuus, joka tuo Euroopan ja kansallisen tason toimijat yhteen julkisella sektorilla ja julkisen ja yksityisen sektorin välillä vaikeassa talousarviotilanteessa se, että me optimoimme olemassa olevat voimavarat, saamme investointeja, rakennamme kriittistä massaa, ne ovat täysin välttämättömiä, jos me haluamme vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta ja haluamme saada innovaatiounionin aikaan yhteydet kumppanien välillä, joilla on samat edut, se tulee antamaan uutta potkua horisontti 2020 vaikutuksille. Sen kautta saadaan uudet teknologiat ja tuotteet avainsektoreilla ajoissa markkinoille. Esimerkiksi tässä puhutaan lääketeollisuudesta, energiasta, liikenteestä, elektroniikasta, bioperusteisista teollisuuden aloista ja niin edelleen. Tällä tavalla saadaan aikaan paremmin parempaa synergiaa ja saadaan tiedemaailmassa johtajuutta ja teollista etua. Tällä hetkellä me voimme vastata paremmin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja toivoisin, että näistä kumppanuuksista tulee mahdollisimman kunnianhimoisia, jotta ne ovat voimassa ja toiminnassa jo horisontti 2020 alusta lähtien. Ja tästä syystä komission palveluyksiköt tekee tiivistä yhteistyötä eri kumppanien kanssa ja toivon mukaan me saamme kokonaisen ehdotusjoukon julkistettua kesäkuun loppuun mennessä uusissa kumppanuuksissa tietenkin täytyy ottaa huomioon se, mitä on otettu opiksi vanhoista kumppanuuksista, esimerkiksi vaikutusarviointien kautta tulevien kumppanuuksien EU-rahoitusta tulee ohjaamaan vakaa taloudenhallinta, avoimuus, avoin kilpailu ja huippukyky. Tässä pidetään kiinni horisontti 2020 osallistumissäännöistä ja, ja levittämissäännöistä ja myöskin joissakin tapauksissa ehkä täytyy tehdä tiettyjä poikkeuksia, mutta ne täytyy olla aina hyvin perusteltuja ja niiden määrän täytyy pysyä vähäisemmänä. Ja lopuksi toinen innovaatiounionin tilasta kertova raportti, raportti, se tullaan hyväksymään tällä viikolla ja siinä esitetään se, ne tavat, joilla me aiomme täyttää nämä 34 sitoumusta, jonka olemme antaneet integroidusta innovaatiostrategiasta. Grazie a nome di tutti i colleghi alla commissaria Gognain Quinn. In... Kiitoksia komission jäsenelle ja nyt keskusteluun Pilar Castillo kansanpuolen puolesta. Eh, muchas gracias, presidenta. Bienvenida una vez más a la... Kiitoksia ja tervetuloa jälleen komission jäsen valiokuntaamme näinä aikoina, kun tavallaan käytännössä ainakin olemme ihan loppuvaiheessa – tässä lainsäädäntökaudessa, no tosiasiallisesti. Ja mikä tässä nyt kaikkein tärkeintä vielä on saada päätökseen tässä valiokunnassa, niin sehän nyt on totta kai horisontti 2020. Kuten totesitte, sehän on tässä tärkeässä asemassa kilpailukyvyn kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. Totta kai tilanne on nyt kriisissä joissakin val- jäsenvaltioissa ja ei välttämättä ole vielä valoa. Ehkä tämä koskee kaikkia, mutta voi olla, että tässä tarvitaan kuitenkin paljon enemmän vielä rahoituksessa tutkimuksen innovaation yhteisiä ponnisteluja. Tätä ovat kaikki peräkuluttaneet ja totta kai Horisontti 2020 tarjoaa tällaiset puitteet. Se on valtavan tärkeä apu, tärkeä väline – niin että otetaan huomioon ne rahoitusvaikeudet, joita on ainakin joissakin jäsenvaltioissa. No niin, meitä kiinnostaa tässä oikeastaan kaksi asiaa lähinnä. Neuvottelut neuvoston kanssa, huolimatta nyt tietenkin siitä, että tässä talousarviossa on omat rajat hyvin kaukana siitä, mitä me esitimme miljardia tarvita komissiokaan, mutta että neuvottelussa voitaisiin saada mahdollisimman hyvä tulos. Siksi mielestäni on tärkeää, että kun ajatellaan, mikä on esittelijöiden osa, mikä heidän vastuunsa on tässä parlamentissa tässä aiheessa, niin minä sanoisin, että se on hyvin aktiivinen, ainakin ollut. Ja kun ajatellaan, mitä komissio on esittänyt, mitä asennoitumista siellä on nähty, niin siitäkin on pystytty koordinoimaan. Muuten olisi tullutkin ikäviä ongelmia, mutta kyllä tässä vielä jotain täytyy saada aikaan. Ja lopuksi haluaisin nyt tarkkaan ihan tietää kerta kaikkiaan, kuinka paljon tässä nyt on rahoja käytössä. Voi olla, että tässä on vähänkin eroa. Jos ajatellaan tätä 70 miljoonaa euroa, niin ehkä neljä lisää vai vähemmän – ja kun ajatellaan, missä tilanteessa nyt ollaan, niin kyllä parlamentikin täytyy panna asiat tärkeysjärjestykseen näissä luvuissakin, mihin sitten päästään ehkä 5 prosenttia enemmän tai vähemmän. Sillä on kuitenkin valtavia vaikutuksia. Siis kysyn konkreettisesti, milloin vihdoinkin saadaan tiedot määristä, kun totesin juuri mitä vaikutuksia silläkin saattaa olla. Grazie. Kiitos sitten Teresa Madurell. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin ennen kaikkea kiitos, että tulitte valiokuntaan. Totta kai voin todeta ryhmäni puolesta, että olemme juuri äh, jotakuinkin samaa mieltä. Mainitsitte myös aikataulusta, että päästään eteenpäin horisontti 2020, saadaan se päätökseen ja siitä olisi valtavaa hyötyä varsinkin tutkijoille. Minä haluaisin aloittaa myönteisemmästä, mitä tekin itse kommentoidette, ja kertoisin, mitä tyytyväisiä me olemme edistykseen neuvotteluissa horisontti 20 20. Nyt on jo tavallaan saatu neuvostossakin enemmistö tai jonkinlainen yhteisymmärrys suurelta osin Osa on vielä avoinna. Tässä täytyy mennä siis vielä eteenpäin, vaikka tässä on lähennytty kannoissa. Te mainitsittekin joitakin ja niitä toista. Erityisesti minä haluaisin kuitenkin ottaa esille, että maaliskuussa me vietimme kansainvälistä naisten päivää ja siellä oli kyse myös tasa-arvosta naisillekin ja se, että olisi myös mahdollisuuksia julkaisutoimintaa. Molemmat ovat sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät nekin julkaisutoimintaan. Niin, että naiset saataisiin paremmin mukaan antamaan omaa kokemustaan, tuomaan uusia ajatuksia, niin että saadaan uusia mahdollisuuksia. Se muuttuu innovaatioiksi ja taloudelliseksi kehitykseksi. Ja totta kai tämä liittyy tutkimukseen laajemminkin, että se olisi paremmin tarjolla, jotta innovaatioita voitaisiin hyödyttää oppimisessa kaikkialla Euroopan unionissa. Toiseksi haluaisimme kertoa teille meidän huolestamme, kuten tekin totesitte, ja tässä edellinen puhujakin totesi. Ja tämä liittyy Euroopan neuvoston päätelmiin 1A-otsakkeessa rahoitusnäkymissä. Kuten itsekin totesitte aivan oikein, se on täysin ristiriidassa kaikkien analyysien kanssa, jopa neuvoston omien selvitysten kanssa, kun ajatellaan, mitä välttämättömiä välineitä tarvitaan, jotta saadaan talouskasvua aikaan ja Eurooppaa myös kilpailukykyä. Jos ajatellaan, missä hengessä me kaikki teemme työtä puiteohjelmassa kaikissa ryhmissä, niin se on nimenomaan, että haluamme puolustaa kykyjämme mukaan – ainakin jo vähimmäistahon talousarvio sitä, mitä komissio on esittänyt. Lopuksi vielä yksi kommentti ja kysymys. Tässäkin olen myös Horisontti 2020 asetuksen esittelijänä. Tiedätte, että me olemme kiinnostuneita vahvistamaan yhteistyöhankkeita eri kansakuntien kesken, myös pk-yritysten kanssa. Niiden kautta todella voidaan myös saada aikaan uutta tekniikkaa Euroopassa. Euroopan parlamentti on toistuvasti myös esittänyt huolensa siitä, miten huonosti JTI toimivat tai hyvin vähän läpinäkyvästi. Ja se on oikeastaan vain hyvin harvien käsissä. Ja sitten lopuksi, rouva puheenjohtaja, vielä kysyisin tavallaan kahdenlaisenkin kysymyksen. Miten me voisimme näitä Euroopan erinomaisia tutkijoita voidaan puolustaa, miten he saisivat jotain hyötyä horisontista. Ja pitäisikö meillä olla myös parempia kriteereitä näiden siirtojen osalta niin, että voitaisiin yleisemminkin kumppanuuksia toteuttaa varsinkin JTIssä. Komission jäsen, voisitteko meille kertoa ainakin suurpiirteisesti, miten on arvioitu vaikutuksia, joita JTIllä on ollut tähän mennessä ollut, ja mitä mieltä komission aikoo nyt viedä eteenpäin uutta sukupääsetyksi. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Rova Jordan, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Hvala lepa, gospa komisarka. Imam dva sklopa Kiitoksia paljon komission jäsenelle. Minulla on kaksi kysymysrypästä teille. Ensimmäinen niistä liittyy huippuosaamisen tukemiseen ja edistämiseen Euroopan unionissa. Minä tuen tätä tavoitetta hyvin voimakkaasti, niin kuin koko Euroopan parlamenttikin. Me olemme pyrkineet siihen, että osa tästä ohjelmasta hoidettaisiin siten, että vähemmän edustetut ryhmät olisivat enemmän mukana tässä hankkeessa. Tähän tarvittaisiin noin miljardi euroa Komission jäsen, nyt kun te olette paikalla, voitte ilmaista ehkä näkemyksenne myöskin talousarviokysymyksiin. Katsotteko te, että Euroopan parlamentin valtaoikeuksia tässä on kunnioitettu ja mitä periaatteita te aiotte itse noudattaa, kun rahaa jaetaan? Pitäisikö tukea useampia hankkeita pienemmällä määrällä rahaa, vaikka on sitten vähemmän hankkeita ja enemmän rahaa per hanke? Tämä on ilmeisesti tärkeä kysymys. Jos voisitte kommentoida tätä. Toinen kysymykseni liittyy lippulaivahankkeisiin, joita tuen mielelläni. Tässä tiede ja teknologia halutaan yhdistää eu tasolla, eikä meidän pitäisi te- tehdä tätä mitenkään puolivillaisesti, vaan pikemminkin kaikkialla Euroopan unionissa pitäisi pyrkiä saamaan aikaan edistystä. Ne hankkeet, jotka saavat tukea, tulevat tällä hetkellä vain 15 jäsenvaltiosta. Kuulisikin mielelläni, miten te aiotte varmistaa sen, että kaikki eurooppalainen potentiaali käytetään hyväksi ja että nämä alo- aloitteet ovat sellaiset, että kaikki pääsevät niihin mukaan. Maria Carvalho. Thank you, uh, President Sartori. Kiitos puheenjohtaja Sartori, komission jäsen, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin tervetuloa komissaarille meidän valiokuntaamme. Haluaisin nyt keskittyä horisontti 2020 neuvotteluihin. Alustava kokous ja kaksi kolmikanta neuvottelua on jo käyty. Kaikki osapuolet osoittivat, kuinka sitoutuneita ja halukkaita ne ovat aikaan saamaan sopimuksen tästä aiheesta. Kuten rouva komissaari mainitsi, edellisessä kolmikantaneuvottelussa saatiin aikaan edistystä. Keskustelu oli erittäin hyödyllistä ja monessakin asiassa päästiin eteenpäin. Tästä huolimatta olemassa kokonainen luettelo sellaisia aiheita, joista täytyy vielä puhua. Komission jäsen, te mainitsitte näistä useita erittäin tärkeitä seikkoja, jotka ovat vielä avoinna, joista täytyy keskustella. Haluaisin lisätä tähän luetteloon vielä yhden asian, joka on erityisen tärkeä Euroopan parlamentin kannalta. Ja kollegani Jordan mainitsikin tämän jo. Kuinka saadaan useampia osallistujia mukaan hankkeisiin. Ja kuinka ajatuksista päästään konkreettisiin toimiin, esimerkiksi ystävyyskaupunkitoimintaan ja muihin muun tyyppisiin toimiin, joita komissio on jo ehdottanut mukaan luettuna tämä Air Chairs-hanke. Me olemme vaatineet, että näitä toimia varten tiettyä budjettiosuutta ja me vetoaisimmekin teihin, että te voisitte tukea meidän strategiamme, jotta kaupunki, yhteistyö ja erilaiset tutkimus- ja tukiapurahat ja muut konkreettiset toimet saataisiin toteutumaan käytännössä. Haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy liittyy näihin lukuihin, jotka te mainitsette horisontti 2020 yhteydessä. Tietystikin haluaisimme suuremmat luvut ja neuvoston lukujen perusteella. Vaikuttaa siltä, että horisontti 2020 saisi todellista kasvua lainausmerkeissä vuoteen 2012 mennessä, äh, suhteessa vuoteen 2012 ja niihin lukuihin. Euroopan EIT-hanke ja muuto, ainakin omin laskelmiini mukaan, yhteenlaskettu luku on yli 70 miljoonaa teknologiinstituutti mukaan luettuna. Me toivoimme kyllä suurempaa lukua. Toivottavasti te voitte antaa meille hieman toivoa omien laskelmienne valossa ja todeta, että rahaa tuleekin enemmän. Grazie, kollega Kiitos, kollega Eiler. Ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi puheenjohtaja Sartoria siitä, että hän heti neuvotteluiden aluksi hyvin tiukasti teki selväksi parlamentin kannan ja sanoi, että me pysymme siinä. Toistaiseksi keskusteluissa on ollut poliittista ja henkilökohtaistakin tukea, ilmaista komissaarille. Nyt ollaan hieman miten nyt sanoisin, käännekohdassa. Emme ole aivan varmoja siitä, toimiko komissio tässä rehellisenä välittäjänä keskustelussa neuvoston kanssa, ja että onko tämä komission toiminta kestävällä pohjalla. Kun kävimme keskusteluita teknisellä tasolla, teimme ehdotuksen, josta neuvosto oli oikeastaan samaa mieltä. Ennen kuin voimme esittää tarjouskilpailun ja kaikki asianmukaiset asiakirjat, hakijoiden täytyy olla siihen tilanteeseen, että ne pystyvät osallistumaan näihin kilpailuihin ja teknisessä kokouksessa todettiin, että tämä on parlamentin rajaviiva. Mikäli tämän yli mennään, me viemme tämän jutun tuomioistuimeen. Teidän pitäisi nyt selvitä tätä asiaa, taikka sitten komission pitäisi ilmaista parlamentille ja neuvostolle, että se on valmis pohtimaan ratkaisuja ja, ja se, että se pystyy ratkaisemaan tämän ongelman. Komission täytyisi tässä ottaa huomioon neuvoston ja parlamentin vaatimukset ja tehdä asianmukaisia ehdotuksia. Myönteisemmin voitaisiin todeta, että meillä on jotakin hyviäkin esimerkkejä, kun tarkastelemme keskusteluiden edellytyksiä ja kirjallisia kysymyksiä, joihin ei tänään ole vielä saatu vastausta ja sitä, miten kaikki nämä ongelmat voitaisiin ratkaista, niin me toivomme todellakin, että jo ennen keskusteluita saamme jotakin vastauksia, ennen kuin keskustelut edes aloitetaan. Täällä puhutaan horisontti 2020 ja sitten tämä pilari 1a ja siihen liittyvä ongelmatiikka ja ne seikat, jotka on jo korvamerkitty TMES-hanke esimerkiksi. Siellä on hyvin paljon liian vähän rahaa neuvoston kanssa on keskusteltu ja protokollan pöytäkirjan mukaan sanotaan, että horisontista voitaisiin ottaa rahaa tai muista hankkeista. Tämä osoittaa, kuinka ongelmallinen tilanne on, mikäli itsekin tietää, että johonkin hankkeisiin laitetaan liian vähän rahaa ja sitten halutaan tämä raha ottaa tutkimushankkeisiin varatusta varauksesta. Nyt en toivo, että puhuisit niinkään budjetin koosta, vaan pikemminkin perusongelmatiikasta – kuinka pilarin 1a sisällä rahoitetaan yhtäältä suuria hankkeita ja toisaalta sitten horisontti 2020, tämä perusideologia. Voisitteko kommentoida tätä? Kiitoksia ja sitten Sukkalas. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle. Minulla olisi kaksi huomiota ja kolme kysymystä. Viittasitte puheenvuorossanne siihen, että meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta Eurooppa pysyy tutkimuksessa ja kehityksessä ykkössijalla. Kuka teille on sanonut, että Eurooppa olisi ykkössijalla, koska minkään kansainvälisen järjestön tai yrityksen tutkimus tai mikään parametri ei osoita siihen suuntaan, että meillä kansainvälisesti olisi ykkössija. Ja täten olisi hyvin mielenkiintoista tarkastella teknologian ja tutkimuksen tilaa Euroopassa. Rouva Jordan viittasi rajat ylittävään yhteistyöhön tutkimuksessa. Strasbourgissa meillä oli mahdollisuus kesku- keskustella Israelin presidentin kanssa ja hän kertoi meille unelmasta, jossa tutkimus tutkimusta tehtiin Israelin ja Euroopan unionin välillä ja tällä, tämän kautta saataisiin rauha Palestiinaan. Tämän tyyppinen malli voisi olla sellainen, jota Euroopan unioni voisi harkita. Tähän liittyy myöskin kysymys yhteistyöstä eri rakennerahastojen välillä ja näiden horisonttiohjelman neljän pilarin välillä, jotta menneisyydessä haaskatut varat, jotta tätä ei enää tapahtuisi ja jotta saataisiin rahat kohdennettua eurooppalaisiin projekteihin temaattisesti, mutta myöskin jotta saavutettaisiin sitä huipputietoa, jonka kautta voidaan auttaa vaikeuksissa olevia maita. Ja haluaisin kiittää teitä siitä, että ensimmäistä kertaa ainakin minä kuulin jonkun tunnustavan, että ei ole mitään eroa pohjoisen ja etelän välillä, vaan on ero niiden, välillä, niiden maiden välillä, jotka onnistuivat täyttämään Lissabonin tavoitteet ja niiden välillä, jotka eivät niin tässä onnistuneet. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että yksi syy Euroopan kriisiin on rahoituksen puute tutkimukseen, eikä päinvastoin siis että se johtaisi, että kriisi olisi aiheuttanut sen, että tutkimukseen ei enää saada rahoitusta. Kiitos. Matsas Kukovic. Eh, Kiitoksia. Tervetuloa komission jäsen valiokuntaamme. Olen kovasti samaa mieltä teidän kanssanne, kun te toteatte, että on aina syytä yksinkertaistaa. Se on hyvin perusavalaatuista. varsinkin silloin, kun me haluamme jotenkin saattaa yhteen myös PK-yritykset tieteellisten laitosten kanssa, tutkimuslaitosten kanssa. Tämä on hyvin olennaista. Erittäin olennaista myös se, miten me pystymme jotenkin kaupallistamaan menestystarinoitamme, osaamistamme koska me tavallaan kilpailemme toinen toisiamme vastaan myös Euroopan unionissa. Ja ehkä siksi olemme myös kovin heikkoja suhteessa EUn ulkopuoliseen alueeseen. Brasilia, Kiina ja niin edelleen. Tiedämme varsin hyvin, mikä tilanne on niiden kohdalla. Siksi kysynkin, miten me voisimme antaa uutta pontta sille, että meillä olisi vähemmän kilpailua täällä EUn sisällä ja sen sijaan olisimme yhteisenä rintamana ulospäin. Miten tällaisia verkkoja voitaisiin luoda? jotka auttaisivat myös kaupallistamista. Kun meillä on tutkimusta myös, jota voitaisiin viedä rajojen ulkopuolelle. Glante. Kiitoksia edustaja Glante. Kiitoksia puheenjohtaja Rouva komission jäsen. Aivan lyhyesti vain, koska monet kollegat täällä jo puhuivat, että ei teitä varmaan ihmetytä, että puhun budjetista ja rahoitusnäkymistä – Neuvoston johtopäätöksessä lukee, että horisontti 2020 Erasmus ja nämä muuta ohjelmat saavat lisää rahaa verrattuna vuoteen 2012. Mutta miten tämä sitten määritelmään? Mitä tämä reaalikasvu on, johon tässä viitataan? Onko tämä yksi euro, yksi prosentti, vaikka miljoona? Ja toiseksi tarvitsemme lukuja vuoden 2013, jotta voimme vertailla tilannetta. Vuoden 2013 luvut täytyy saada selville, jotta voimme sitten tarkastella, mikä tilanne on suhteessa rahoitusnäkymiin. Grazie. Kiitos. Ibner. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani komisarz i pani przewodniczącej za dzisiejsze spotkanie. Ja chciałam zwrócić... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tämä tämänpäiväinen kokous on järjestetty haluaisin kiinnittää huomiota erääseen asiaan, joka tässä on ehkä jäänyt huomaamatta. Me piakkoin ryhdymme laatimaan mietintöä entisistä teollisuusalueista. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska jos yksi teollisuuden ala lopettaa toimintansa, niin usein tällaiset alueet muutetaan asumisalueiksi, asuinalueiksi sen sijaan, että niistä olisi hyötyä esimerkiksi vihreälle taloudelle tai tutkimukselle ja kehitykselle. Tästä keskusteltiin eilen ja ilmeisesti kohesiorahastosta tähän olisi saatavissa varoja. Eli ehkä voitaisiin käyttää tutkimus- ja kehitysvaroja tähän tarkoitukseen sen sijaan, että odottaisimme, että teollisuus aletaan, ajetaan alas kokonaan Euroopassa jos nämä maatilkut menetetään, niin niitä ei koskaan palauteta teollisuuskäyttöön, koska kaavoitussäännöt ovat sellaisia, että ne eivät tätä mahdollista. Ja täten me, meidän tulisi yrittää saada enemmän rahaa tutkimukseen ja kehitykseen osoittamalla varoja sellaisille alueille, jotka on jo kaavoitettu teollisalueeksi, koska loppujen lopuksihan ne olivat aikaisemmin suojeltua, suojeltuja teollisalueita se maan määrä, jota teollisuudelle tarvitaan, on paljon pienempi kuin aikaisemmin. Ja täten me voisimme yrittää yhdistää esimerkiksi kemian teollisuudelle tarvittavan alueen yhdeksi alueeksi sen sijaan, että odottaisimme, että joku sitten kääntyy teollisuuden alan puoleen ja tekee ehdotuksia. Eli olisi hyvä, että nämä strategiat jätetään sikseen ja pidetään huoli siitä, että näitä aikaisempia teollisalueita ei menetetä. Ford. Kiitoksia. Hyvää Pyhän Patrikin päivää näin ohimennen sanottuna. Minulla olisi kolme kysymystä tämän on toivotuksen lisäksi. 25 prosenttia on lisätty rahoitusta, mutta kuinka sitten kuitenkin yliopistot ja muut saavat 10 prosenttia vähemmän kuin aiemmin. Minun on hyvin vaikea selittää tätä kollegoille, kun esitit minulle tämän kysymyksen. Voisitteko nyt vääntää tämän vastauksen rautalangasta? Toiseksi yksinkertaistamisesta, kun on puhe. Mikäli annetaan vähemmän tilinpitosääntöjä, silloin vähemmän sääntöjä, joita voi rikkoa. Ja tämä helpottaa tilintarkastajien tehtävää, mutta tämä ei välttämättä paranna menojen laatua. Joten meidän täytyy minun nähdäkseni katsoa, mitä me tarkoitamme yksinkertaistamisella. Olen parantaa myöskin menopuolen laadukkuutta ja maksujen laadukkuutta. Jotkut haluaisivat pitää kiinni vanhasta laskentatavasta, kustannusperusteisesta laskutavasta. Ja kolmanneksi, budjetin uusi jako johon tämä, tämä valiokunta on ryhtynyt. Valiokunta on äänestänyt ja vähentänyt rahaa terveydenhoidosta aikana, jolloin meillä on valtavia yhteiskunnallisia haasteita ja väestö ikääntyy. Samalla on vähennetty rahaa elintarvikkeiden turvallisuudesta aikana, jolloin meillä on valtavan suuria huolia, jotka liittyvät elintarvikeketjun turvallisuuteen kautta Euroopan. Ehkä te voisitte nyt kommentoida näitä uusjakoja Yksinkertaistaminen, 25 prosentin lisäys, joka johtaakin 10 prosentin leikkaukseen. Tilinpidon yksinkertaistaminen ei välttämättä tuo lisäarvoa. Ja toiseksi budjetin jakaminen uuteen uskoon. Rahin jakaminen uudella tavalla. Voisitko kommentoida näitä? Viimeisenä Rova Grostek ja sitten komission jäsen pääsee ääneen. Kiitoksia. Oletteko sitä mieltä komission jäsen, että Horisontti 2020 ohjelma on riittävä ja vastaa pk-yritysten tarpeita myös. Toisaalta me puhumme kyllä innovoinnista, mutta tässä kuitenkin aivovuoto jatkuu Euroopasta. Miten voidaan tuoda tuota ilmiötä? Me tarvitsemme ehdottomasti tutkijamme täällä, siksi täytyy riittävää palkkaakin tarjota heille, ettei tässä ole valtavia eroja, liian suuria eroja ainakaan palkkojen välillä eri maissa, siis suhteessa EUn ulkopuolisiin maihin. Mitä vastauksia teillä on tarjolla tähän? Grazie, Kiitos, Rostet. No niin, näin kuulimme puheenvuorot. Varmastikin komissionissa, kun ajatellaan puheenvuorojen määrää ja laatua, niin se osoittaa, miten kiinnostuneita me olemme tästä alasta. Ja saatte nyt puheenvuoron vastatakseen. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tämän aamun keskusteluun osallistuneet ja haluaisin sanoa, kuinka mukavaa on, että tämä valiokunta tukee Horisontti 2020 pakettia niin voimakkaasti ja aivan erityisesti sitä, että sille saadaan riittävä talousarvio, jotta voidaan täytäntöönpanna kaikki ohjelman ulottuvuudet. Meidän kannaltamme se, mitä monet jäsenet sanoivat, horisontti 2020, se on avainasemassa kilpailukyvyssä ja kasvussa. Se on se perusväline, josta kollegat täällä puhuivat, ja sitä täytyy täytäntöön panna. Haluaisin ilmaista kiitokseni sille, siitä tavasta, jolla trilogia ainakin tähän mennessä on hoidettu. Siellä käydään todellisia keskusteluja ja toivon, että ne palveluyksiköt, jotka edustavat minua trilogissa, ovat olleet avuliaita ja tarjonneet jäsenille niitä selityksiä, joita he ovat kaivanneet, kun tätä esitystä käydään läpi. Jos yritän nyt käydä läpi niin monta kysymystä kuin vain mahdollista, ja puheenjohtaja antaa varmaankin anteeksi, jos en kaikkia kysymyksiä ehdi käsitellä, mutta vastaan kirjallisesti sitten niihin, jotka jäävät nyt käsittelemättä. Jos ensimmäiseksi puhumme äh, sukupuoliasioista. Tietenkin tavoitteena olisi se, että äh, asiantuntijaryhmissä 50 prosenttia olisi naisia näissä arviointipaneeleissa, neuvoa antavissa elimissä. Tästä tulisi lähteä liikkeelle. Tähän asiaan täytyy, se täytyy ottaa huomioon silloin, kun tarkastellaan tutkimusaiheita esimerkiksi terveysalalla, ympäristöalalla ja niin edelleen. Minä olen ollut tähän sitoutunut alusta lähtien ja tämä oli asia, jonka tämän valiokunnan jäsenet ottivat esille tammikuusta 2010 lähtien ja me olemme todellakin ponnistelleet, jotta me saisimme kattavan sukupuolistrategian aikaiseksi. Sitten JTI, pyydän anteeksi, jos tässä hyppelen asiasta toiseen kaikki vaikutusarvioinnit ovat olleet positiivisia, eli tämä on ähm, erittäin hyvä tulos kaikkien kannalta. monet puhuivat siitä, että näiden tulisi olla avoimia, läpinäkyviä. No tämä on asia, äh, jonka me olemme tajunneet. Me olemme ottaneet opiksi FP7. Tiedämme, että sääntöjä täytyy harmonisoida paremmin. Me tarvitsemme todellista sitoumusta teollisuudelta ja me tarvitsemme avoimempaa hallintoa. Nämä ovat ne asiat, jotka olemme ottaneet opiksemme. Ja jos me otamme esimerkiksi esimerkiksi Clean Sky JTIin, kaikki tuntevat sen, se ei ole mikään suljettu klubi. Siihen osallistuu yli 550 tahoa Tämä on todistus siitä, että JTI ovat avoimia. Meillä on yhteistyöhön perustuvaa tutkimusta, johon tällä hetkellä osallistuu siis tässä projektissa 550 tahoa. Ja 55 prosenttia ovat uusia osallistujia. Kaikki ovat painottaneet täällä sitä, että tämän ei tarvitse olla, tämän ei riitä, että se on ainoastaan avoin, vaan meidän täytyy kannustaa uusia osallistujia ohjelmaan. 40 prosenttia on PK-yrityksiä Clean Sky-ehdotuksessa mukana. Sitten muita asioita, jotka mainittiin. Rahoitusmalli. Monet ovat esittäneet kysymyksiä siitä, onko meillä jonkinlainen summa. No, neuvoston johtopäätöksissä ei mainittu mitään numerotietoja, mutta olemme komissiossa pyrkineet siihen, että tulkitsisimme sen, mitä neuvosto tarkoitti. Ja meillä, me päädyimme noin 70 miljardiin euroon, mutta tämä on vain olettamus. Ja tästä täytyy keskustella trilogissa neuvoston ja parlamentin välillä. Ja tietenkin olisi myös tärkeää, että ymmärtäisimme, sen, mitä jokainen leikattu miljardi horisontissa tarkoittaa tai mitä se voisi tarkoittaa. Mehän olemme aina sanoneet, että 76, 74-76 miljardia olisi se vähimmäisrahoituksen taso, joka tarvittaisiin, jos me haluamme pitää kiinni vuoden 2013 rahoituksessa. Tästä Rova Carvalho ja muut puhuivat. Eli jos me tarkastelemme jokaista miljardia, jos annan teille tiettyjä esimerkkejä, niin ymmärrätte ehkä kuinka suurista asioista tässä tarkoittaa. Se voisi tarkoittaa sitä, että 4000 pk-yritystä ei saisi rahoitusta uusien innovaatioiden kehittämiseen, tai että 600 erinomaista tutkijaa ja heidän tiimiänsä eivät saisi rahoitusta luodakseen sitä tietoa, josta saadaan tulevaisuudessa vaurautta tai 2500 Marie Curie-kumppanuutta ei saisi rahoitusta. Tai tämä tarkoittaisi sitä, että emme voisi antaa 10 miljardia euroa lainoina pk-yrityksille. Eli tässä on vain pieni määrä niistä seuraamuksista, joita talousarvioleikkauksella saattaisi olla. Kuten tiedätte, meillä on hyvin vahvaa politiikkaa liittyen eh, julkaisujen saatavuudesta. Olen keskustellut tästä jo aikaisemmin, sitä ei tule toista, mutta me olemme sitoutuneita tähän asiaan ja näin meidän mielestä tässä maailmassa täytyy toimia. Sitten täällä viitattiin pyrittiin siihen, että varmistettaisiin se, että tutkijat ja tiedemiehet maailmanlaajuisesti olisivat kiinnostuneita Euroopasta ja miten tätä voidaan mitata. No jos me tarkastelemme niitä investointeja, joita maailmassa on tehty, siis kilpailijoimme taholta, katsomme Itään, Kiinaan, Singaporeen, Etelä-Koreaan, Venäjään, kaikki nämä maat ovat identifioineet EUn tapaan eh, sen, että tieteen ja tutkimuksen kautta talous pääsee eteenpäin ja nämä maat investoivat voimakkaasti tälle alueelle ja tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että Eurooppa pitää kiinni ja kasvattaa investointejaan, jos se haluaa pitää kiinni johtoasemasta. Me, meillä on parhaat tutkijat Euroopassa, me saamme aikaan fantastista tutkimusta, mutta mutta me emme ole saaneet muutettua tätä innovaatioksi, joka olisi luonut kasvua talouteen. Ja tämä on sellainen asia, joka täytyy sanoa suoraan ja horisontti 2020 nimenomaan menee tähän suuntaan. Eli kilpailijamme ovat vielä olemassa, ne ovat aivan lähellä, ne kilpailevat todellakin rintarinnan meidän kanssamme. Yksinkertaistaminen kun tulin ensimmäistä kertaa tammikuussa 2010 parlamentin eteen, niin joka ikisestä poliittisesta ryhmästä suurin kysymys liittyen puiteohjelmaan liittyi nimenomaan sen valtaisaan byrokraattiseen taakkaan, sirpaloitumiseen, valtaisaan määrään kaavakkeita, joita tutkijat, yliopistot ja yritykset joutuvat täyttämään – ja hyvin johdonmukaisesti näissä kuulemisissa, joita meillä on ollut kaikkien sidosryhmien kanssa, tämä oli aina esille tullut asia. Yritykset sanoivat, että he luopuivat puiteohjelmasta, koska se oli liian monimutkainen. Tutkijat ja tutkimusinstituutit, yliopistot sanoivat, että nekin luopuivat hyvin aikoina silloin, kun jäsenvaltion tasolla oli mahdollista saada kansallista rahoitusta. Ja nyt kun ajat ovat taloudellisesti vaikeat, he haluaisivat palata puiteohjelman piiriin, mutta he suostuvat tähän sillä ehdolla, että tätä yksinkertaistetaan. Tilintarkastustuomioistuin, jossa minäkin olen ollut kymmenen vuotta, siellä jätke, jälle, to, kerta toisen jälkeen sanottiin, että virhetaso on liian korkea ja että yksi tapa alentaa virhetasoa on yksinkertaista ohjelmia. Eli jos saisin yhden ainoan asian aikaiseksi horisontti 2020 olisi nimenomaan tämä yksinkertaistaminen. Silloin olisin onnistunut tehtävässäni. Ja olen erityisen iloinen ja haluaisin kiittää tätä valiokuntaa, koska se on jatkuvasti painostanut minua, jotta yksinkertaistamisen tiellä jatkettaisiin ja aion jatkaa tältä pohjalta. Olen hyvin kiitollinen siitä tuesta, jota te kaikki olette minulle antaneet. Ja tiedän, että puheenjohtaja Sartori tässä viittoi, että minun täytyisi lopettaa puheenvuoron. En ole nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta voin luvata teille, että ne, jotka eivät saaneet suoraa vastausta täällä, niin niin lähetän tulevina päivinä teille sitten kirjalliset vastaukset. Ja vielä kerran kiitos tuesta. Grazie commissario per la sua presenza. Kiitoksia komission jäsen siitä, olitte täällä. Kiitos vastauksista ja siitä, että olette käytettävissänne. Kolme minuutin päästä rupeamme toimittamaan äänestyksiä. No niin, järjestäytykäätte niin, että komission jäsen saa lähteä. Sitten jatkamme. Kiitos. No niin, sitten rupeamme äänestämään, koska niitä on aika lailla. Ja ne täytyy tänään hoitaa. Ensinnäkin testaamme kortit. Katsotaanpa, toimivatko kaikki kortit. Pasta. Kaikki kunnossa, eli nyt voimme testata. Suljemme äänestyksen. No ensinnäkin kohta 13 esityslistalla. Se liittyy yhteisön oikeudellisiin kehykseen, eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortioa varten, Erikkiä varten. Tästä äänestys on lykätty 24. huhtikuuta. Eli siinä tarvitaan neuvoston ja komission selvityksiä, eli sitä on lykätty siitä syystä. Me aloitamme äänestyks rupeamamme Beletin mietinnöllä kompromissiteksti, joka on löytynyt eri ryhmien kesken Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Kansanpuolesta kaksi liikaa. Minä poistan. Nyt on yksi vielä liikaa. Bene, votazione chiusa. Äänestys päättyy. 45, 6 hyväksytty. Sitten lainsäädäntö, päätöslauselma esitys, tästäkin koneäänestys. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Ja äänestys päättyy. 43, 5 hyväksytty. Onnittelut. Prego, Turmes. Turmes, olkaa hyvä. Minulla ei ole äänestyskorttia mukana, joten minä olisin äänestetty kyllä vastaan, joten toivottavasti otatte tämän huomioon. Minulla on pikkuisen huono päivä tänään. Shavi? Perfect. Allora andiamo... Selvä. Ja seuraavaksi Roilin mietinnön äänestys. Kompromissi, siis tarkistus yksi on peruttu. Kompromissi 1a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1b puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. yksi b tarkistetaan, äänestys alkaa. Yksi B-äänestys on käynnissä ja nyt päättyy. 18.31 hylätty. Kaksi tyhjääkin. Seuraavaksi 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa. Ai anteeksi, ensimmäisen osan jälkeen, kun se, se voi mennä kompromissi kakkosen suoraan. Siis suoraan kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta kahdessa osassa anteeksi. 109 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115. Siihen tulee suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää. 130. 130, anteeksi nyt. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302, 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 448 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 478 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 suullisella tarkistuksella täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 Siis äänestys alkaa tarkistamista 58. Ja äänestys päättyy. 22, 30 hylätty. 160. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta 162. 162. Sato, katson esittelijää minun mielestä 162. 162 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Ei anteeksi, vielä täytyy ottaa ennen tätä 337, 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 173. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 152, olkaapa hyvät. Mutta se on ei. Äänestys päättyy 45, 10 hyväksytty. Regi 4, ensimmäinen osa. Eikö vain? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12, kompromissi 12 Ai, ei kun hyväksytty, voi anteeksi. No, voi voi. Haluatteko tarkistuttaa vai ei? Siis 11 kyllä hyväksyttiin. Se oli ihan minun virheeni. Lipsahti. Siis kompromissi 11 on todellakin hyväksytty, kirjoittakoon tämä, ja nyt kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 2, 4, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty yhdessä 307 ja 308 puolesta vastaan tyhjää. Hylätöltä näytti, mutta me tarkistamme vielä koneäänestyksellä. Prova sul 300. Siis tarkistamme 307 ja 8 äänestys päättyy. No ihan oli oikea epäilys, 27-26 hyväksytty. Todellakin nyt oli epäilyksellä aihetta. No, hyväksytty. 27, 26, 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300, 300

Äänestys päättyy. 31-24 hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää. Nyt epäilys taas heräsi. Koneäänestyksenä siis. Äänestys päättyy. 33-25 hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö eli hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numero 334. Kiusa, Äänestys päättyy. 28-29 hylätty. Kolmesta kolmekymmentäviisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan ty, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan Hylätty, hyväksytty. 329. Toinen osa vielä tarkistetaan. Toinen osa tarkistuksessa 335. Äänestys päättyy. 33, 24 hyväksytty. Sitten seuraavaksi 329 puolesta vastaan tyhjää. Aika harva nostaa kättään ylös, eli tarkistetaan koneäänestyksenä 329. 329. 329 puheenjohtaja vielä varmistaa. 329. 33.25 hyväksytty. Ja no nyt suoraan kompromissiin 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369. Puolesta Anteeksi, Bytikoffer. Yeah, but... Anteeksi puheenjohtaja, mutta äänestimmekö me kolme kaksi kuusi tarkistuksesta jo? Allora, questo... No niin, tämähän raukeaa. 330 ja 31 hyväksyttiin koska ne hyväksyttiin, siis 330 ja 31, niin 326 raukeaa. Kiitos. Eli seuraavaksi 369 puolesta vastaan hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmes, kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numero 376, olkaapa hyvät. Äänestys päättyy. Ko 22, 32 hylätty. 383 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 395 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numero 395. Äänestys alkaa. Olkaa hyvät. Votazione. Äänestys päättyy. 32-24 hyväksytty. Tässä on aika pitkä äänestys rupeamaan, eli auttakaapa minua nostamalla kunnolla kättä. Kol... 396, 396 puolesta vastaan. Tarkistamme. Vaikuttaa hylätyltä, mutta katsotaanpa. Äänestys päättynyt 21.36. Hyväksy, hylätty. 397 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme numeron 397. Äänestys päättyy. 29, 29. Ylätty. No, mutta sattumalta nyt näin. Kompromissi 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 408. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 409 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numero 220. Äänestys päättyy. 24.31 hylätty. Nyt 417 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 420 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 426 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 427 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 426. Äänestys päättyy. 30-25 hyväksytty, siis 427. 430 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi 499 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 502 puolesta. 502, 502 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Kiusa. Äänestys päättyy. 24.31 hylättyy. Beletin 477 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 479 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 481 puolesta vastaan tyhjää koneäänestyksenä 481. Tässä enemmistöt vähän vaihtelevat. Päättyy. 23.31 hylättyy. Ja nyt yhtenä ryhmänä 482 viiva 485. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 503 puolesta vastaan. Tyhjä vaikuttaa hyväksytyltä, mutta tarkistamme kun äänestyksenä. Suljettu. 23.32 hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi, kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 ja 4 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 27 koneäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys päättyy. 31-26 hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää en osaa sanoa. 32 koneäänestyksenä. Äh, Äänestys päättyy. 29, 29. Hylätty. 33. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 34. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39. Puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Enpä tiedä. Koneäänestyksenä 42. Äänestys päättyy. 27-29 hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 28-29 hylätty. Viisikymmentäkolme, viisikymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58. Ai 60 tarkistetaan. 60 koneäänestys päättyy. 24.34 hylätty hylätty, anteeksi, vain 60 hylätty, 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ai, tarkistetaan 58. Selvä. Ja päättyy. 30 hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Envi 22. Envi 22. Envi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää. Regi 11, koneäänestys alkaa. Ja päättyy. 31, 24, hyväksytty. Siis regi 11. Ja nyt regi 20. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kun äänestyksenä numero 4, regi 20. Äänestys päättyy. 26.30 hylätty. Regi 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme Algeri 20. Olkaa hyvät. Ja päättyy. 29.26 hyväksytty. Algeri 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys, kun äänestyksen äänestys alkaa. ja päättyy 49, 7, 1. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Bene. Ora abbiamo il rapporto... Sitten Chichesterin mietintö. Rapporto Chichester, cominciamo. Aloitetaanpa sitten. Ja hetkinen vielä. Juonpa hetken if one is approved. If one is approved, we first part, yeah. then we directly go to the Pronti per il voto? Chichester B. Seuraavaksi sitten Chichesterin mietintö luonnos. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65. Kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 80 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 89, 89 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja 86 ja 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aika monta sivua. 116. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21. Budjetista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 ja 40 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, ai ei kun riittää. Sitten nelonen budjetista. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt kovia poikavalle käsiä, eli 44 koneäänestyksenä. 44. Ja äänestys päättyy. 15.38 hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57. Vaiko 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Ant, ui, nyt jäi ärsyttämättä numero kahdeksan. Kahdeksan myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan ei kun alustaa uudelleen. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Koneäänestyksen äänestys alkaa. ja päättyy. Minä otin korttini pois. Äänestys päättyy. 51 06 hyväksytty. Onnittelut esittelijälle ja sitten lausuma esitys, kun äänestyksen äänestys alkaa. No niin. Äänestys päättyy. Minä otin jo korttini pois. Yksi kansanpuolueinen liikaa edelleen. Yksi kansanpuolesta liikaa vieläkin. Bene. Votazione chiusa. Äänestys päättyy 52.06. Onnittelut esittelijälle. Bene, passiamo. No niin, sitten seuraava äänestys. Michel Rivasin lausunnosta. Ensinnä kahdeksan ja yhdeksän. Olemmeko nyt valmiita? Rivasi myös. No niin, erinomaista. Kahdeksan ja yhdeksän yhdessä. Puolesta vastaan ty, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan ty, hylätty. 55 puolesta vastaan hylätty. 56 puolesta vastaan hylätty. 57 puolesta vastaan hylätty. 58 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan hylätty. 61 puolesta vastaan hylätty. 63 ja 86 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan hyväksytty. 6, 13 ei, ei. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan hylätty. 17 ja 73 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 74 puolesta vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan hylätty. 77 puolesta vastaan hylätty. 76 puolesta vastaan hylätty. 78 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme vielä kompromissin kolme kun äänestyksenä. Già fatto io. Ancora. Ancora. un pepe. No, basta, basta. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 21.33 hylätty. 81, ei kun anteeksi, 79. 79. Kompromissi kolme meni nurin. Näin ollen meidän täytyy äänestää 79-80. Eli nyt 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt täytyykin sitten äänestää seuraavista 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 90. 90. MPP. Yksi kansanpuolueen liikaa. Ancora. Ancora uno. Vielä yksi.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 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei kun hyväksytty, anteeksi, ja korjaa. Tarkistamme selvä 99 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Ylätty. No hylätty. 26.30. 100 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 101 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan. Tyhjää, tarkistamme numero 102. Äänestys päättyy. 27.30 hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistammeko tämän? 113 on pyydetty, että tämä tarkistetaan. Eli 113 äänestys alkaa. Ja päättyy. Yksi kansanpuolueellinen liikaa. Äänestys päättyy. 28, 26, hyväksytty. 113 siis hyväksyttiin. 114 se horettikin jo. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistamme kuitenkin 115 koneäänestyksenä. Siis 115. Äänestys päättyy. 28, 27. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Numero 116. Äänestys alkaa ja päättyy. 33, 23 hyväksytty. 116. Ja sitten yhdessä 117, 118 ja 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 120 ja päättyy. 48.9 hyväksytty. Sitten yhdessään 121 ja 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme kompromissin viisi. Olkaapa hyvät. Eli nyt koneäänestyksenä kompromissi 5 äänestys päättyy. 22.33 hylätty. Seuraavaksi 141 puolesta vastaan 141 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 27-28 hylätty. 146 puolesta

tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Saar, tarkistamme kompromissin seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29-27. Onnittelut hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi 7 eli 153 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkista numeromme 753. Kiusa. Äänestys päättyy. 31, 26, hyväksytty. 154 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 155 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 156 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 38. Niin tässä sanotaan, että tässä unohtui yksi tarkistus 157. 157. Löysittekö? numero 157, joka meni ohi. 157. Oletteko nyt löytäneet? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdessä 38, 9, 40 ja 41 yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta, ei kun ei, 161. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt siis 27-28 hylätty. 167. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 sitä jäänesetä, koska se on paketissa mukana, eli nyt seuraavaksi kolme. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 52, 52 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, niin anteeksi. Je voulais vous demander que mon nom de... Haluaisin pyytää ennen loppuäänestystä pyytäisin, että nimeni ei enää löytyisi tästä mietinnöstä. No niin, otamme vastaan tämän pyynnön kuten on aina tehty näissä mietinnöissä. Sitten loppuäänestys kuitenkin vielä, niin että Rivas on ottanut nimensä pois siitä. Äänestys alkaa. Ah no, bien. on chiusa. Äänestys päättyy. 32, 23, 1 hyväksytty. No niin, sitten. Onko Hiukkasen kärsivällisyyttä. Tässä on vielä pari äänestystä. Seuraavaksi Hallin lausuntoluonnos. Jos olette valmiita, niin sitten toimiin. Ovat, ovatko kaikki valmiita? Erinomaista. Benissimo. Allora, emendamento 42. 42. Niin, olkaa hyvä. I understood from the secretary rouva puheenjohtaja sihteeristöltä olin ymmärtävinen, että kompromissit otettaisiin ensin, koska muutoin me äänestämme asioista, jotka raukeaisivat sitten, kun kompromisseihin päästään. Sihteeristö kertoi minulle, että näin tehtäisiin huolimatta tästä listan järjestyksestä, eli kompromissit täytyy ottaa ensin. That, I, I can assure you that that was what I was... Siis näin sihteeristö minulle ainakin kertoi. Allora, collega Olmi, scusa. Olen pahoillani kollegaa. En tiennyt tästä, mutta juttelin tässä sihteeristön kanssa, ettei tule mitään ongelmia, jos se tiedelle sopii, niin ensin otetaan kompromissi yhdeksän, kö yhdeksän, kompromissi yhdeksän ja sitten muut. Uno. Ai ei, kun yhdeksästä yhdeksään, eli jos se nyt sopii kaikille. If compromises as, and if we... Mikäli me muutamme järjestystä, meidän täytyy ottaa kompromissi ykkösestä yhdeksäiseen ja sitten muista tarkistuksista, eikö niin? Jos se nyt sopii kaikille teille, tämä nyt on vähän uutta tämä, eli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 vous devez être beaucoup attentif de moi donner les, la juste liste de votes prévue. Bien, parfait. Allora, bene, partiamo. No niin, sitten 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40-41 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nel- numero 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numero 7 koneäänestyksenä numero seitsemän äänestys alkaa ja päät yksi liikaa kansanpuolueesta edelleen. No niin, äänestys päättyy. 22.34 hylätty. Seuraavaksi 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestyksenä 51. Olkaa hyvät. Äänestys päättyy. 29-28 hyväksytty. 52, 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 73 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 30-24 hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numero 96. Äänestys päättyy. 30-26 hyväksytty. Sata kymmenen. Niin, että kaikki löytävät hetkinen vielä, mutta 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta, vast, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää tarkistamme numeron yksi. ja päättyy 26.31 hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 ensimmäinen osa vain puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa, olkaa hyvä. Äänestys päättyy. No niin, äänestys päättyy. 51, 5. Onnittelut valmistelijalle. Bene. Selvä. Sitten vielä Piiperin lausunto. Tutti pronti, relazione... Oletteko kaikki valmiita piipperiä varten? Hetkinen vielä. Compromis 1 et après je vais. Oui. Niin, tutti pronti. Oletteko kaikki valmiita? Olkaa hyvä, herra Johnson. I have a request that... Minulla olisi pyyntö. Minun tarkistuksen 21 pitäisi ottaa edellisen äänestykseen. Tämä johtuu siitä, että kompromissitarkistus 1 liittyy tavoitteeseen 2025 ja minun tarkistukseni 2020 tavoitteeseen. Siksi tästä minun mielestäni pitäisi äänestää erikseen. Tarkistuksesta 21 siis. Piper, prego. Wir sagen ja in dem Kompromiss. Kompromississa lukee, että komission tavoite vahvistetaan 2020 147 grammaa ja sitten myöhemmin ei haluta enää lisää muutosta tähän, mutta emme ole konkretisoineet tätä. Ja sikäli 147, 147 grammaa pätee edelleenkin, ja mikäli kompromissi hyväksytään, silloin tämä tarkistus raukeaa. Tämä on tämän kaiken taustalla logiikkana. Allora, in base... No niin. Mitä sihteeristö nyt on valmistellut tätä, niin meillä on tällainen ratkaisuehdotus, että jos kompromissista yksi ensin äänestämme, jos se nyt menisikin läpi, niin muut tarkistukset 22, 21, 3, 4 ja niin edelleen raukeaisivat aina 30 asti. Tällaisia tietoja minulle on toimitettu. Esittelijä sanoi ihan samaa. Ja sääntö on tämä aina, että jos on sitten sitä mieltä, että sitä ole hoidettu, mitä tässä nyt sihteeristä on antanut osviittaa, niin, niin kaikki nämä aina 30 raukeaisivat, jos, tai 29 mukaan lukien, jos kompromissi menee läpi. Näin minulle todettiin. Niin, no Turmes. Näyttäisi siltä, että meillä on kaksi määräaikaa. Eli ehkä sitten äänestään tästä Johanssonista, niin jos se menee läpi, niin se menee läpi, ja jos se kaatuu, niin se kaatuu. No niin, kompromissi yksi ensin. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mm, siksi kaikki muut raukeavat. Täällä oli nyt erityinen pyyntö, mutta ei tällaista nyt kuitenkaan voida täyttää, koska järjestys ei tätä mahdollista. Mutta tällainen pyyntö nyt tehtiin, että äänestettäisiin. Mutta kyllä ne muut vain raukesivat minun mielestäni. No niin, ei sitten äänestettäisi, sitten 30. 30 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 33. Ei, ei, anteeksi, anteeksi. 31 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numeron 5. Äänestys päättyy. 4014 hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 53. 53 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan hyväksytty. 10 puolesta vastaan hylätty, hyväksytty. 11 puolesta vastaan hylätty. 1 puolesta vastaan hyväksytty. 2 puolesta kaksi, kaksi esittelijältä, valmistelijalta puolesta vastaan tyhj, hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hylätty. 20 puolesta vastaan hylätty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Bene. Selvä. Loppuäänestys. Oletteko kaikki äänestäneet? Aika vähän ääniä tullut vielä. No niin, äänestys päättyy. 36, 12, 1 hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Nous avons terminé. Le non, on a, on, les votes sont finis, maintenant on a les rapports. Oui, mais les votes sont terminés. Oui, oui. Bene. No niin, äänestys on toimitettu. Viisi minuuttia taukoa ja sitten mennään Chichesteriin. Jos joku haluaa lähteä, niin lähteköön välittömästi. Bene. Purtroppo. No niin. Nyt, äh, jotta pääsisimme eteenpäin, niin valitettavasti kyllä. Ihmiset äh, lähtivät täältä suurin joukkoon. He olivat tulleet äh, osallistumaan äänestyksiin ja nyt kovin moni poistui paikalta. Toivon, että kaikki nyt hiljentyvät kuuntelevan herra Chichesteria, joka vastaa innovaatistrategiasta kestävää kasvua varten, biotalousstrategiasta Euroopalle. Olkaa hyvä, herra Chichel, meillä on puoli tuntia tätä keskustelua varten, joten olkaapa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia Panna Rova, puheenjohtaja. Toivon voivani odottaa niin kauan, että kaikki ovat poistuneet paikalta niin, että voin sitten puhua vielä diskreetimmin kuin nyt sitten puhunkaan. Kiitoksia niille rohkeille, jotka ovat siellä jääneet paikalle. Kyseessä on lausunto mietintöön, jonka ystävämme ympäristövaliokunnassa laativat. Ja mitä ylipäänsä ympäristövaliokunnalla on tekemistä minkään talouden kanssa? Tällaisen kysymyksen voi esittää. Nyt on kyse biotaloudesta ja siksi olen pyrkinyt laatimaan lausunnon tietystikin teollisuusvaliokunnan näkökantoja – huomioon ottaen. Ja poimin tässä esiin joitakin osa-alueita, joilla me voimme yleisesti vaikuttamaan tähän mietintöön. Poimimme esiin seikkoja, joiden yhteydessä biotaloudella saattaa olla merkittävääkin vaikutusta sisämarkkinoihin, talouteen, työpaikkoihin, työpaikkojen luomiseen ja niin poispäin. Nämä eivät ole kovinkaan tuttuja asioita ympäristövaliokunnassa. Uskoakseni ensimmäinen johdantoson kappaleeni on tässä ratkaisevan tärkeä. Tässä muistutan, että biotalous on tärkeä ala sisämarkkinoilla ja että se tarjoaa kestävyyteen ja kilpailukykyyn liittyviä lisähyötyjä sekä vähentää riippuvuutta niin energian kuin raaka-aineidenkin tuonnista. Tämä on tämän koko asian ydin. Uskoakseni toinen seikka, jota haluan korostaa, on kohta kuusi tässä tekstissäni. Tässä kehotetaan teollisuutta edistämään biotalouden kehitystä. Pyydän, että teollisuus tässä ottaa oman roolinsa kantaakseen, koska ilman teollisuutta innovaatiot ja pk-yritykset eivät voi millään tavalla, tai ilman, että innovaat, idäntä syntyy innovaatioita pk emme voi päästä tästä puusta pitkään. Suosittelen, että valiokunta hyväksyy tämän lausuntoni. Tässä oikeastaan kaikki. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitoksia. Proodi seuraavaksi. Ei kun, ei kun Proodi. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Io credo... Kiitoksia. Minä kuvittelisin, että tämä on aika mielenkiintoinen asiakirja nimittäin biotaloussektori varmastikin on vielä näkevä paljon myönteistä. Siellä on aika paljon mahdollisuuksia hyödyntää biomassaa. Ihan perusmateriaana uudelle kemialle, jonka pitäisi sitten korvata öljyteollisuus. Kun ajatellaan kaikkia näitä mahdollisuuksia. Myös ajatellen kaikkia energiatarpeita yhteiskunnassamme, niin vaikuttaa vieläkin toiselta. Totta kai, kun ensin tuodaan julki varsinaiset periaatteet, eli maankäytön osalta ensisijalla pitäisi olla elintarvikkeiden tuotantoa. Tai että sitä käytetään johonkin muihin tarkoituksiin, niin se totta kai riippuu myös yhteensopivuuden huolehtimisesta. Mutta biomassa on niin monen sortista. Ajastelen pelkästään ihan metsä- ja maatalouden jätteistäkin. Niissä on paljon mielenkiintoista löydettävää Niitä ei ole juurikaan kehitelty tähän mennessä. Sikäli meidän valiokuntammekin voisi olla tässä aika ratkaisevassa osassa. Kun mietitään ylipäätään koko ketjua, keräämisestä jalostukseen ja käsittelyyn. Ajattelen myös näitä metsä- ja maataloudenkin aineistoja. Sitten mietin tässä myös toistakin biomassaluokkaa. Nimittäin sitäkin me voisimme kaivaa alueet, jotka ovat saastuneita ja ehkä sitten niitäkin voitaisiin hyödyntää elintarviketeollisuudessakin siinä, kun tätä puhdistetaan. vähittäistä puhdistamista myös, kun viljellään energiaa kasvia esimerkiksi. Eli tämä voisi olla aika mielenkiintoista, koska on paljon erilaisia saastuneita alueita. Ja nehän voisi jotenkin osoittaa myös e- elintarviketuotantoon tai biomassan tuotantoon. Tai tavallaan palauttaa niille ne luonteenpiirteet, joita tarvitaan tuotannossa. Tämä koskee sekä ihmisille tarkoitettu elintarvikkeita että metsätaloutta. Eli tämä on tosi mielenkiintoista, kun tähän liittyy myös innovointi, mikä myös on tärkeää. Esimerkiksi bio jalostamot ovat jo ihan teollisessa mittakaavassa käytössä. Se on jo näytetty, että todellakin voitaisiin ruveta jotain korvaamaan myös öljyteollisuuden osalta. Eli tässä on osoitettu paljon mielenkiintoa ja jatkossakin osoitamme mielenkiintoa. Grazie, kollega Prodi, la parola. Kiitos Prodi ja sitten herra Kraner. Ja vielen dank. Ich glaube, der... Kiitos puheenjohtaja. Uskoakseni esittelijän laatinut on lausunnon, joka on täysin sopiva, kun ajatellaan tätä aihetta. Ja minun mielestä tämä on riittävä teksti. Se on ihan hyvä. Nähdäkseni biotalous todellakin on meille mahdollisuus ja näitä tämän tarjoamia tilaisuuksia käyttää hyväksi. Euroopan seuraava suuri strategia tulee perustumaan juuri tähän. Muistuttaisin siitä, että viime vuosina hyvin paljon ollut poliittisia strategioita, jotka sitten loppujen lopuksi ovat osoittautuneet sellaiseksi, että lakia on jouduttu sitten jälkikäteen muuttamaan esimerkiksi biopolttainta koskeva lainsäädäntö. Tässä on tehty täyskäännös, kelkka on käännetty täysin päinvastaiseen suuntaan. Eettinen kilpailu ja maataloustuotteiden käyttöä, energiaa, energian tuotantoon. Maataloustuotteiden pitäisi käyttää pikemminkin elintarvikkeen tuotantoon. Ja biomassan suhteen saattaa olla, että käy samalla tavalla. Meillä on nyt mukauttamassa päästökauppaa säännöksiämme. Ja tässäkin tehdään muutoksia verrattuna aiempaan ajatteluun. Ajattelussa on tapahtunut muutoksia. Asia pitäisi käsitellä sellaisena kuin se on. Kyse on yhdestä tavasta monien joukossa ratkaista tiettyjä ongelmia. Tietyillä käyttöaloilla tullaan vielä näkemään, tai tiettyjä kohdalla tullaan näkemään, kuinka esimerkiksi fossiiliset aineet, polttoaineet voidaan korvata biologisilla polttoaineilla, mutta kuinka tämä sitten muotoutuu biotaloudeksi, tästä olen hieman epäileväinen. Uutta rahoitusta saatetaan tarvita, kun asetetaan uusia tavoitteita, mikäli ylipäänsä riittävästi keskitytään tutkimukseenkaan jo loppujen lopuksi. Meidän täytyy määritellä sellainen strategia, joka vie meitä eteenpäin niin, että markkinatalous ei tässä jää sivuun toimintasuunnitelmassa ja strategisesta komissio ehdottaa, minulla on siellä mielikuva, että tässä yritetään mennä vielä pidemmälle. Ympäristövaliokunta tulee antamaan selkeän kannanoton tähän kysymykseen. Ja teollisuusvaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että jalat pysyvät maan pinnalla ja pidetään kiinni realiteeteista ja pidetään asioita, kutsutaan sieltä niin oikealla nimellä. Ja kyse on mahdollisuuksien ikkunasta, mutta ei, ei kuitenkaan mistään ihmelääkkeestä, jolla voidaan täysin viherryttää talous ja muuttaa talous uuteen uskon. Esittelijät totesikin jo, että saattaa olla, että joitakin tarkistuksia vielä tulee, mutta periaatteessa tämä teksti on jo nykymuodossaan oikein hyvä ja ihan riittävä. Mutta tarkistuksia tähän tulee kuitenkin. Kiitoksia. Haluaako komissio lausua jotain? Olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää, hyvät parlamentin jäsenet. Olen tässä mielenkiinnolla kuunnellut keskustelua. Ja kun ajatellaan sitten, mikä meidän panoksemme on tähän strategiaan, Ennen kaikkea haluaisin sanoa, että biotalous ei ole sinällään mikään oma sektorinsa, vaan se on sellainen, jossa on mukana maataloutta, meritaloutta, kalastusta, elintarvikepuolta, metsätaloutta. Eli siinä on iso joukko erilaisia sektoreita, jotka käyttävät luonnonvaroja hyväkseen. No nyt on vain kyse siitä, että täytyy tietää, mikä on selkeä tavoite, eli meidän täytyy kilpailukykyämme parantaa ja yhtä lailla myös pitkällä aikavälillä taata kestävyys. Tämä on jo tullut esillekin usean otteeseen. Tärkeää on myös pitää mielessä tekninen kehitys biotaloudessa. Ja tässä viittaan ennen kaikkea siihen, kun puhutaan erinäisistä vaikeuksista, saattaa yhteen elintarvike ja muut kysymykset. Sanoisinkin tästä, että strategia pyrkii edistämään toisen sukupolven tekniikoita, jopa kolmannenkin sukupolven tekniikoita, kuten edustaja Brodikin totesi jo siitä, mitä liittyy tämän ristiriidan poistamiseen elintarvikkeen alan ja muun puolen yhdistämisessä, myös ajatellen maaperän saastumista. Tähän liittyy paljon muitakin näkökohtia, muita tapoja myös saattaa päätökseen eri osatekijät vihreässä kemiassa. Mutta meidän täytyy kuitenkin tätä kerrannaisvaikutustakin miettiä. Lopuksi toteaisin vielä, että Kansallisesti on jo käynnistetty merkittäviä aloitteita. Tämä oikeastaan vahvistaa vain strategiaa omissa jäsenvaltioissamme myös alueilla. Pyritään rakentamaan, mitä me kutsumme fiksuksi erikoistumiseksi eri alueilla, joilla on mahdollisuus käyttää luonnonvaroja vähän enemmän. Kiitos. Grazie, la Kiitoksia komissiolle. Chichester vielä loppupäätelmiä varten. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myös kollegoille ja komission edustajillekin heidän puheenvuoroistaan. Oikeastaan ainoa, mitä minä haluaisin kommentoida, on petrokemian teollisuus, koska geologi minussa ja pedantti minussa sanoo, että öljy ja hiili ja kaasu olivat alun perin osa biosfääriä, jotka, joka, jotka sitten joka sitten muuttui polttoaineeksi, jota tänä päivänä käytetään. Mutta on kuitenkin täysin samaa mieltä Broadin kanssa siitä, että meidän täytyy katsoa sitä pidemmällä tähtäyksellä. Eikä tuijottaa pelkästään fossiilisia polttoaineita ja kemian, kemian teollisuuden raaka-aineita. Pikemminkin täytyy kehittää uutta teknologiaa, jolla, jonka avulla voidaan luoda kestäviä tuotantomekanismeja. Tämä johtaa seuraavaan kommenttiini. Tarpeeseen tehdä ero elintarvikkeiden tuotannon ja toisaalta sen välillä, kuinka maata käytetään muihin tarkoituksiin, biomassan tuottamiseen tai muuhun tämän tapaiseen. Maalaisjärki tässä täytyy säilyttää ja muistaa, että maata jota ei voida käyttää elintarviketuotantoon, täytyy voida käyttää muihin tarkoituksiin. Tämä on aivan loogista minun mielestäni. Toivottavasti tässä nyt ei synny ristiriitoja muun lainsäädännön kanssa silloin, kun on kyse maan käytöstä tätä koskevasta lainsäädännöstä. Mikäli kollegoilla on mitään ajatuksia siitä, kuinka voidaan tarkistaa tekstiä tai listata siitäkin, niin mielen otan kommentit vastaan. Ja kiitoksia herra Kramerille siitä, että teksti on nyt toistaiseksi hyvässä kunnossa. Ja kiitoksia myöskin komissiolle siitä, että komissio nyt määritteli, missä mennään ja mistä on kyse. Tämä on erittäin hyödyllinen puheenvuoro. Meidän täytyy voida käyttää hyväksi tilaisuuksia tai mahdollisuuksia luoda työpaikkoja tai mahdollistaa se, että syntyy lisää vaurautta tai kehitetään uutta teknologiaa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Grazie, kollega Kiitoksia edustaja Chichester. Muistutettakoon, että määräaika tarkistuksen jättämiselle on 25. maaliskuuta puolelta päivin. Vielä kertoisin täällä jäljellä oleville jäsenille, että koordinaattoreiden kokouksessa me teimme päätöksiä, järjestää minikuuleminen teollisuusstrategiasta, niin että pystyisimme paremmin arvioimaan myös kysymyksiä, jotka ovat Galileossa olleet Framilla. Siellä lähetetään, järjestetään piakkoin. Muistuttaisin myös, että tässä päivämäriäkin muutettu 17. lokakuuta. Ei ole ITRE-valiokuntaa, vaan meillä on 14. päivä lokakuuta valiokunnan kokous. Niin ikään päätimme, että tehdään selvitys, joka on ollut Envisen, niin se tehdään myös Itressä. Meillä, meillä on aikaa vielä tehdä se. Siellä on kaksi lainsäädäntöesitystäkin. senesvirasto ja sitten avaruuskysymys. Kolme ei-lainsäädännöllistä, telekompaketti, digi ja sitten teollisuuspolitiikka ja avaruuspolitiikka. Lisäksi lausunto, joka liittyy tuoteturvallisuuteen. No siinäpä se. Ja 15.30 jatkamme komission jäsenen Krussin kanssa. Tapaamme iltapäivällä. Kiitoksia.